Ja näin siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla Nigerian ja Boko Haramin viimeaikaiset hyökkäykset. Nyt annan puheenvuoron tässä Kirjoittele ensinnäkin edustaja Preda. Noin vuosi sitten me käsittelemme hirvittävyyksiä, joihin Boko Haram terroristi oli ryhtynyt Nigeriassa. Kiireessä päätöslauselmassa on pakko nyt todeta, että tilanne on vain pahentunut sitten Aseelliset hyökkäykset, itsemurhaiskut ja muunlainen väkivalta, jota nämä terroristit harjoittavat hallitusta ja siviiliväestöä vastaan. Tätä on tullut vain enemmän ja meidän pitää tuomita tämä varauksettomasti. Samanaikaisesti meidän pitäisi pyytää, että välittömästi vapautettaisiin nämä kidnappatut koulutytöt. Koko kansainvälinen yhteisö on ollut tästä järkyttynyt, lähtenyt liikkeelle. Haluaisin korostaa, että on todella huolestuttavaa, että tällaiset jihadisti, islamisti eh, ryhmittymät vain kasvavat ja harjoittavat väkivaltaa. Onko sitten Boko Haramista Nigeriassa tai Aquimista tai Al-Shabaabista, joka toimii Somaliassa. Nämä terroristiryhmät ovat tulleet jatkuvaksi uhaksi ketä tahansa kohtaan, joka ei jaa heidän uskoaan. Ja meidän velvollisuutenamme on auttaa näitä maita taistelemaan näitä tahoja vastaan. Kiitoksia. Edustaja Michel, hyvä puhemies. Islamilainen Boko Haram-ryhmä on vaikuttanut koko maan vakauden vaarantamiseen. Me tuomitsemme tämän ryhmän teot, jotka kohdistuvat siviiliväestöön, varsinkin 270 koululaisen sieppaamisen. Näiden kamottavien toimien tekijöt täytyy ehdottomasti saada oikeuden eteen. Siitä syystä kaikki muut ryhmittymät, jotka ovat toimineet tällä tavalla, ne täytyy myös saada oikeuden eteen ja meidän täytyy toimia määrätietoisesti tässä suhteessa. Pelkästään sanailina ei riitä, se on selvää. Meidän täytyy yhdistää turvallisuuskysymykset kehityskysymyksiin ja ihmisoikeuskysymyksiin. Meidän täytyy työstää koulutus- ja terveydenhuolto-ohjelmia. Täytyy saada aikaiseksi kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä. Mutta olen vakuuttunut siitä, että koskaan ei tule todellista kansainvälistä eurooppalaista politiikkaa, jos me emme voi hyödyntää voimakäyttöä. Puhemies, edustaja Tänök, puolitoista minuuttia puhemies. Näissä viimeaikaisissa hirvittävissä hyökkäyksissä Bono valtuustossa tappoi 34 ihmistä ja poltti kolme kirkkoa. Boko Haram uskoo, että läntinen koulutus on syntiä ja halveksivat nuorten naisten koulutusta ja uskonnollisia vähemmistöjä Nigeriassa, erityisesti kristittyjä. Boko Haram on terrorismia, joka on levinnyt Sahelin alueelle Akimin ja Al-Shabaabin kanssa, joka toimii Somaliassa. Ja samoin lähi on johtavia ryhmiä, kuten ISIS. Ja niinkin kaukana kuin Afganistanissa ja Pakistanissa entinen Taliban toimii siellä. YK on täytyy nyt alkaa äh, saamaan aikaan tiukkaa kansainvälistä politiikkaa USA, EUn, Venäjän, Intian ja Kiinan yhteistyössä. Kaikilla on intressi siinä, että toimitaan globaalia terrorismia vastaan. Ja tätä ilmiötä pitää tarkastella globaalissa kontekstissa eikä sattumanvaraisesti, niin kuin tällä hetkellä tehdään. Nigerian kaltaisissa maissa, joissa 70 prosenttia väestöstä elää alle dollarilla päivässä, pienet ääriliikkeet hyväksikäyttävät eh, epätoivoisia yksilöitä tuota hyväkseen. Valtio on vielä heikko, jossa korruptio on laille levinnyttä ja turvallisuusjoukot eivät pysty asianmukaisella tavalla toimimaan. Siksi Boko Haram kukoistaa. Ne pystyvät epävakauttamaan jo ennestään äh, haavoittuvasta maata, koillisosassa maata. Ja hallitusten reaktiot ovat riittämättömiä. Kiitos. Kiitoksia hyvät kollegat. Istuutukaapa, niin voimme jatkaa keskustelujamme. Edustaja Jean Lambert seuraavana minuutti. Thank you, President. I think the Arvoisa äh, puhemies. Me näimme aikaisemmin tänä vuonna, kun koko maailma oli todella järkyttynyt äh, näistä kidnappauksista ja väkivallasta ja näimme millä tavalla kansalaisyhteiskunta reagoi Nigeriassa. Ihmiset, jotka tukevat koulutusta pojille ja tytöille. Heille Boko Haramin hyökkäykset, eh, nehän eivät koske ainoastaan tyttöjä. Ihmiset haluavat eh, muutosta Nigeriassa. Ne ihmiset, jotka haluavat toimia Boko Haramia vastaan ja haluavat, että hallitus tuomitsee ne, jotka ovat vastuussa tästä. Me luonnollisesti tuomme esiin sympatiamme ystäville ja perheille, ei ainoastaan Chibokin tytöille, vaan kaikille niille, joilla on eri uskonto, joita on kidnappattu, haavoitettu, murhattu näiden kuluneiden vuosien aikana Boko Haramin äh, taholta. Ja hyvin usein äh, valtuus ei ole puuttunut näihin toimiin. Nigeria oli matkalla kaikkein suurimmaksi taloudeksi Afrikassa. Ja samanaikaisesti siellä on erittäin suuri epätasapaino alueiden ja etelän ja pohjoisen välillä ja ihmiset, ihmisten epäluottamus hallitusta kohtaan on valtava. Ja niin kauan kun ihmiset eivät luota hallitukseen, ihmiset eivät myöskään aina informaatiota, koska he eivät tunne olevansa suojeltuja. Ja siitähän täällä on ollut kysymys. Hallitus ei ole vastannut ihmisten huutoon. Eli nyt koko joukko muita hallituksia on lähtenyt auttamaan Chibokin tyttöjä, mutta toivomme jonkinnäköistä vastausta Nigerialta koordinoidusti yhdessä muiden hallitusten kanssa. Miss McAvan, one, one minute. Edustaja McAvan, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Miltei sata päivää on kulunut siitä, kun nämä tytöt hävisivät. Ja minusta meidän tulisi tänä päivänä kampanjoida yhä edelleen, kunnes tytöt vapautetaan. Tätä asiaa ei saada jättää pois otsikoista ennen sitä. Olen samaa mieltä Jean Lambertin kanssa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme tehdä kaikkemme, ja että näin tapahtuu. Pitkällä aikavälillä meidän täytyy kuitenkin tehdä enemmän. Meidän olemme vaatineet sitä, että kaikkien lasten tulisi saada itselleen koulutus, mutta kun 2015 lähestyy, niin tuhansia kouluja Nigeriassa suljetaan terroristihyökkäysten vuoksi. Kansainvälinen yhteisö katsoo nyt sitä, millä tavalla nämä vuosituhannen tavoitteet tulisi korvata. Ja nämä samat koulut tulee ottaa huomioon näissä uusissa suunnitelmissa. Haluan kiittää Gordon Brownin entisen Britannian pääministerin hänen vaimonsa Saren työtä, joka on aloittanut paljon erilaisia aloitteita, joiden avulla turvataan koulunkäyntiin. Ja asettaa, hän asettaa tämän kansainvälisille kehitysaloitteille. Lisäksi Meitä muistettiin siitä, että myöhemmin tänä vuonna on 25 vuotta kulunut lasten oikeuksien yleissopimuksen allekirjoittamista. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme varmistautua siitä, että kaikki lapset saavat oikeutensa kunnioitettua. Thank you. Colleagues, please uh, try to uh, take... Olkaapa hyvät, yrittäkää istua hitaas, äh, hiljaa. Edustaja Rodriguez, minuutti. Kiitoksia puhemies jälleen kerran. Uskonnon, asian, ideologian takia patriarkaatti osoittaa todelliset kasvonsa. Tällä kertaa väkivaltaa harjoitetaan naisia kohtaan ja nuor, tyttöjä vastaan niin ainoa rikos on se, että käyttävät oikeuttaan käydä koulua. Me haluamme, että heidät vapautetaan välittömästi ja me haluamme takeet siitä, että nämä lapset voivat päästä takaisin kouluun. Nämä tytöt ja kaikki muutkin tytöt. Totamme jälleen kerran kauhulla, että konfliktissa käytetään hyväksi naisia esineinä vaihtovaluuttana. Haluaisin osoittaa, että olemme todella suuttuneita ja vedota äh, instituutioihin, että ne vahvistaisivat toimintaa epätasavarvoa vastaan ja pyrkisivät takaamaan naisten oikeuksien toteutumisen kaikkialla maailmassa, kaikissa tilanteissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron poliittisten ryhmien edustajat. Maria Gabriel Minot. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä päätösosama viesti on selvä. Hyökkäykset ja väkivallan täytyy päättyä. Tytöt ja lapset, jotka on siepattu, täytyy vapauttaa välittömästi. Tämä on se viesti, jonka haluamme välittää myös Boko Haramille terroristiliikkeelle. Viesti on myöskin alueellisille kumppaneille ja Nigerian viranomaisille. Boko Haram aiheuttaa sellaista toimintaa, joka vaatii meidän laajapohjaista suhtautumistamme asiaan. Meidän täytyy saada aikaiseksi oikeuden ja turvallisuuspalvelun uudistus Nigeriassa, jotta Nigeria kykenee taistelemaan terrorismia vastaan samalla kunnioittain ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta. Toiseksi alueellinen yhteistyö. Me tiedämme, että yksi osa Boko Haramin rahoituksesta tulee ase- ja huumausainekaupasta ja että Boko Haramilla on myöskin kannatusta lähinaapurustossa. Tänä päivänä Afrikan unionin täytyy myöskin olla mukana tekemässä tästä julistuksesta toimintaa. Yhteistyö on yhä tärkeämpää, koska Boko Haram uhkaa myös lähialueita. Lopuksi palauttakaa tyttömme kotiin.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 jatkua terroritaistelua Nigerian kansalaisia vastaan, joka johtaa humanitaariseen kriisiin ja kärsimykseen. Tuhansia kansalaisia on murhattu vuoden 2014 alun jälkeen. Nämä ovat rikoksia ihmisyyttä kohtaan ja Nigerian viranomaisten on nämä tutkittava ja rangaistava. Myös kansainvälisen rikostuomioistuimen on käynnistettävä tutkimukset. Nigeriahan kuitenkin toimii äh, Rooman sopimuksen alaisena. Kansainvälisen yhteisön on tehtävä kaikkensa, jotta voisimme suojella Nigerian kansalaisia, erityisesti tyttöjä ja naisia, jotka ovat Boko Haramin iskujen kohteena. Meidän täytyy kuitenkin myös työstää näitä alapuolella olevia ongelmia, jotka ovat kaiken tähän johtaneet, esimerkiksi viranomaisten korruptunoituneisuus, joka muun muassa on johtanut radikalisoitumiseen Nigeriassa. Minusta on hyvin tärkeää taistella Boko Haramin äh, johtaneita syitä vastaan. Ja sitten äh, Belder. Kiitos äh, puhemies. Pohjois-Nigerian kristittyjen kärsimys on syvä. Boko Haram on murhannut ja ryöstellyt viimeisen kahden kuukauden aikana vielä lisää. Iskuja kyliin, pommiiskuja vilkkaisiin paikkoihin sekä kristittyihin paikkoihin. Ja näitä kutsutaan, niin kuin, tämän lisäksi tulee vielä niin kutsuttuja hiljaisia murhia, joita systemaattisesti kohdistetaan yksittäisiin kristittyihin ja me olemme saaneet äh, kuulla, että yksittäisiä kristittyjä murhataan jatkuvalla syötöllä, mutta kansainvälinen lehdistö ei siihen ole kiinnostunut. Nyt EU on kuitenkin laittanut Boko Haramin terrorilistallensa. Äh, ja sen vuoksi haluankin, että neuvosto kiireellisesti puhuisi vahvoin sanoin Nigerian hallituksen kanssa siitä, että heidän on suojeltava kristittyjä, jotka päivittäin elävät hengenvaarassa. Sen vuoksi, että näitä ihmisiä ei todellakaan suojella eikä heitä suojella tätä väkivaltaa vastaan. Minä odotan, että Euroopan unioni suojelee Nigerian kristittyjä ja että kuuntelee myös, mitä siellä tapahtuu. Kiitos. Doamnă Belder, acceptați uh, procedura cartonașului albastru? Noin. Hyväksytte sin- hyväksyttekö sinisen kortin, edustaja Belder? Ja edustaja Czarnecki. Hän haluaa esittää teille kysymyksen. Dera, czy uważa, że ewentualnie oletteko sitä mieltä, että mahdolliset sanktiot, jotka koskevat Nigerian hallitusta, voivat itse asiassa vahvistaa tuota hallitusta ja sen taistelua tuota eh, lahkoa vastaan. Minulla on sellainen vaikutelma, että Nigerian hallitus on joko kykenemätön tai se ei kerta kaikkiaan halua ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin taistellakseen tätä lahkoa vastaan, joka on tällainen murhaava. Kans. Eh, Kiitos eh, arvon kollega. Te olette täysin oikeassa siitä, että meidän täytyy huolehtia ja olla huolissamme Nigerian hallituksen asenteesta, koska olemme luotettavista lähteistä saaneet kuolla, että lain noudat auttaminen ei ole hyvää sen vuoksi, että Boko Haramin kannattajat ovat esimerkiksi armeijassa soluttautuneet sinne ja sen vuoksi Nigerian kristityt eivät voi luottaa viranomaisten suojeluun. Ja sen vuoksi komission pitäisi kiireellisesti ottaa yhteen, yhteyttä Nigerian viranomaisiin ja ilmoittaa mahdollisista sanktioista. Arvoisat kollegat, hiljaa, jotta voimme jatkaa keskustelua. Bilbao Brantika, seuraavaksi minuutti. Presidenta. Kiitoksia puhemies. Yhdyn tuomitsemaan koulutyttöjen kidnappuksen Sivokissa jälleen kerran. Seksuaalinen väkivalta tyttöjen naisia vastaan on käytössä sodan käynnissä inhoan tätä Boko Haramin käyttämää väkivaltaa, sen rikoksia, jota se suorittaa Pohjois-Nigeriassa tietenkin, mutta ajattelen vähän kauemmaskin. Nigeria on vuodesta 2013 ollut kaikkein rikkain Afrikan valtio. Sen BKT ylittää jo Etelä-Afrikan tason, eikä siellä pelkästään öljystä. Siellä on kukoistava kulttuuri ja televiestintäteollisuus, mutta 60 prosenttia väestöstä elää vähän yli dollarilla päivässä voimme ajatella, mikä epätoivoa tällainen synnyttää ja miten se mahdollistaa kaiken tyyppiset ääriliikkeet. Meidän pitää tuomita Äh, tietenkin Boko Haramin toiminta, mutta epäinhimillistä ja hyvä, mahdotonta hyväksyä on se, että näin rikas maa, maa on todella alhaalla YK on inhimillisen kehityksen listalla. Samoin siellä on valtavasti korruptiota, rikkaus jakautuu todella epätasa-arvoisesti. Tätä, tämä pitää myös tuomita ja löytää ratkaisuja, koska tämäkin tappaa ja e, aiheuttaa sen, että ihmisillä ei ole mitään menetettävää, jos he, paitsi oma elämänsä. Siksi minä vetoan, että välittömästi vapautetaan kyseiset tytöt. Kiitos.

Ja seuraavana edustaja Korao, minuutti. kollegi. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Vuonna 2014 alussa jihadistinen Boko Haram terroristiliike on aiheuttanut yli 2500 ihmisen kuoleman. Nigeria on yksi maailman johtavista öljyntuottajista. Minusta on suuri sääli, että suuri osa sen kansasta elää köyhyysrajan alapuolella. Euroopan unioni tulisi rahoittaa rauhaa ja siitä syystä tuemme tätä päätöslauselmaa. Sosiotaloudelliset indikaattorit maassa ovat huonontuneet yhä enemmän. Boko Haram on peräisin vuodelta 2009, mutta se on vasta Syyrian ja Libyan interventioiden jälkeen saanut itselleen lisää valtaa. Lisäksi Nigerian tuomioistuinten tutkimusten mukaan Lontopohjainen järjestö kerää rahoitusta Boko Haramille. Minusta meidän tulisi tehdä jotain, jotta tämä verilöydy saataisiin lopetettua. Meidän tulisi tehdä parhaamme, jotta voitaisiin estää rahavirtojen meno Boko Haramin kaltaisille terroristijärjestöille. Kiitoksia edustaja Sinadini, jos seuraavana. Ελλάδα μια ευρωπαϊκή χώρα διαφέρουν σε πολλούς τομείς. Puhemies, Kreikan ja monien muiden Euroopan unionin maiden välillä on paljon yhtäläisyyksiä. Ja jos katsotaan Nigeriaa ja sitä, millä tavalla tehdään yhteistyötä, me olemme tuominneet Boko Haramin toimet ja olemme sitä mieltä, että siellä on, ollaan menty väärään suuntaan. Todellinen ongelma Nigeriassa on se, missä asemassa kansa on, ja siitä ei puhuta. Ja itse asiassa tuntuu siltä, että, äh, jäsen, että komissio ja, ja Eurooppa ei edes kiinnitä huomiota tällaisiin väärinkäytöksiin maissa. Esimerkiksi äh, Kreikassakin meillä on diktatuuri, ei Boko Haramia, mutta korruptoituneet poliitikot ja äh, korruptoitunut oikeuslaitos ja siellä Esimerkiksi Kultainen aamunkoitto, sen johtaja ja kahdeksan jäsentä heitettiin vankilaan pääministeri Samaraksen suosituksesta, vaikkakin tässä ei noudatettu YK yleissopimusta. Un minut. Domnul Venta. Edustaja Venta. Minuutti. Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Puhemies, Euroopan parlamentin päätöslauselma Nigerian tilanteesta on aivan erityisen tärkeä, joten haluan sitä tukea. Terroristijärjestö, rikollisjärjestö Boko Haram ei vain tapa, se haluaa tuhota kulttuurin ja koulutuksen tämän kuun huhtikuussa yli 200 tyttöä kidnappattiin koulusta ja heitä myydään orina. Tämä tieto on jo kiertänyt koko maailman ja meitä suurin osa täällä parlamentissa me emme ole pelkästään parlamentin jäseniä, vaan myös vanhempia. Me ymmärrämme, mikä merkitys lapsilla on. Meidän pitää tehdä kaikki mahdollisuutemme, jotta lapset pääsevät palaamaan kotiinsa. Tarvitaan tiukkaa, päättäväistä toimintaa, yhteistyötä hallituksen kanssa Nigeriassa, YK, Afrikan unionin kanssa. Tällä on aivan erityinen merkitys juuri nyt. Meidän pitää tukea myös näiden siepattujen tyttöjen perheitä. Mitä tulee pitkäaikaisiin toimiin, Euroopan parlamentin täytyy järjestelmällisesti tukea Nigerian vakauttamista. Kiitoksia. Dziękuję bardzo, Madame Kienge. Edustaja Kienge seuraavana. Signora Presidente, onorevole colleghi, con l'iscussione... Puhemies, arvon kollegat. Voi eh, esimerkiksi taistella tietämättömyyttä vastaan koulutuksella. Ja tämähän on usein myös eh, köyhyyden taustalla. Ja Boko Haramin taustalla on myös ideologia, joka on kaiken pohjana. He näkevät länsimaisen koulutuksen syntinä. Oikeus koulutukseen on kuitenkin ihan perusoikeus perusoikeus. Se ei ole tavoite sinällään, vaan se on keino ja tie, jonka kautta voidaan kunnioittaa muitakin ihmisoikeuksia. Ja sen vuoksi meidän täytyy löytää keino vahvistaa tyttöjen ja naisten asemaa ja taistella Boko Haramia vastaan. Puhemies, minä ehdotan, että tämän vuoden Saharov-palkinto ehdokkaaksi ehdotettaisiin näiden kidnappattujen tyttöjen äitejä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tytöt palaavat kotiin. You one minute. Edustaja Dodds, minuutti. Mikro. Thank you, Madam President. I'm glad to take part in this debate. Kiitoksia, hyvä puhemies. Mielelläni osallistun tähän keskusteluun tänä päivänä ja näen, että se keskittyy henkilöihin, jotka ovat joutuneet sorron kohteeksi. Se, että Nigeriassa siepati nuoret tytöt, tämä on erittäin vaikea asia. Ja Pohjois-Nigeriassa tuhannet kristityt ja uskonnolliset ihmiset ovat joutuneet Boko Haramin teurastamiksi. Aivan kuten kollega Belderkin, olin mukana parlamentissa viemässä pohjois-nigerialaista kristittyä ryhmää vierailulle. Yksi mies kertoi tilanteesta, jossa Boko Haramin henkilö oli tullut kotiinsa, kun hän oli nukkumassa. Häntä pyydettiin kääntymään uskonnostaan tai hänet ammuttaisiin. Kun hän äh, kieltäytyi, häntä ammuttiin kasvoihin. Kun Boko Haram lähti paikalta, hänen vaimonsa lähti kylään pyytämään ihmisiä viemään häntä sairaalaan. Vaimo tuli kuitenkin takaisin ja sanoi, että mies on ainoa, joka jäi henkiin. Nämä ovat niitä tarinoita, hyvät kollegat Pohjois-Nigeriasta. Miehet, naiset, perheet, joihin iskut kohdistuvat heidän uskontonsa vuoksi. Se on väärin. Tällä parlamentilla pitää olla rohkeutta vaatia tällaisen vainon lopettamista. No niin, ja näin tässä poliittisten ryhmien puheenvuorojen luettelo päättyy. Ja seuraavana sitten äh, puheluettelon ulkopuolelta olevat puheenvuorot kaksi minuuttia. Tarvella. Arvoisa komission jäsen Boko Haram on hyökännyt moninaisia kertoja Nigeriassa ja lisännyt kuolematapauksia ja ovat ja alusta lähtien ollut vastuussa monista ta, ihmisten murhista. Sitten huhtikuussa Siepatinamällä yli 200 koulutyttöä, äh, Koillis osassa maata. Tämä on kiinnittänyt huomiota sosiaalisessa mediassa, kansallisessa yhteisössä. Ikävä kyllä, jos me emme pysty tu- pystyn vain tuomitsemaan tämän, mutta pitää myös osoittaa jatkuvasti tukea Nigerian hallitukselle, jotta todella voidaan taistella Boko Haramia vastaan, erityisesti diplomatian kautta paikan päällä, mutta myös antamalla kohdennettua sotilasapua, jotta voidaan taistella tätä vitsausta vastaan, koska mikä onkaan poliittinen suuntauksemme, parlamentin pitäisi pystyä puhumaan yhdellä ainoalla äänellä, jotta ei koskaan hyväksytä tällaista jota, asiaa, jota ei voi hyväksyä. One minute, please. Ja seuraava puhe minuutti. Mr. Mayer. Edustaja Mayer. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Kiitos äh, puhemies, arvon kollegat. Boko Haram tarkoittaa siis sitä, että kirjat ovat syntiä tai koulutus on syntiä. Ja kuten täällä kollega sanoi aikaisemmin, että patriarkaatti yhteiskunta osoittaa kasvonsa, ei pidä paikkansa, koska tässä islam näyttää kasvonsa. Tämä on yksi radikaaleimpia islamistisia terroriryhmiä koko maailmassa, mutta niitä on myös muualla kuin Nigeriassa. Ja näiden ryhmien rikokset ovat päässeet otsikoihin, ja me olemme täällä jo kuulleetkin kollegoilta, mistä tässä on kysymys. Nämä ovat otsikoita, jotka ovat todella kammottavia ja jotka järkyttävät ihmisiä. Esimerkiksi nämä 300 koulutyttöä, jotka kidnappattiin heinäkuun alussa 60 ihmistä tapettiin. Nämä ovat draamoja, ja me emme edes käsitä, mitä siellä tapahtuu. Ja tämä on radikaalin islamin kasvua ja sitä löytyy myös Euroopassa ja siihen meidän on myös puututtava. Kiitoksia. Geringer de seuraavana. Kiitoksia, hyvä puhemies brutaalit Boko Haramin hyökkäykset Pohjois-Nigeriassa epävakauttavat koko aluetta. Vuodesta 2010 lähtien nämä hyökkäykset, jotka kohdistuvat kirkkoihin, kouluihin, ovat johtaneet siihen, että tuhannet ihmiset ovat saaneet surmansa. Ja kuten tiedämme, yli 200 tyttöä siepattiin koulustaan ja me emme tiedä, missä nämä tytöt ovat, mitä heille on tehty. 10 000 ihmistä on jo paennut naapurimaihin Nigeriasta. Jotta voitaisiin taistella tätä pahuutta vastaan, meidän täytyy taistella myös samalla köyhyyttä ja työttömyyttä vastaan, samalla rakentaen oikeita toimielimiä, oikeita oikeusjärjestelmää, niin että Nigeria voi taata kansalaistensa turvallisuuden. Puhemies, kiitoksia. Näin puheluottelun ulkopuoliset puheenvuorot on käyty. Pyytäisin teiltä hiljaisuutta, koska annan nyt puheenvuoron komissaarille. Honorable members. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Me olemme edelleenkin huolissamme Nigerian tilanteesta missä joukkoväkivaltaisia hyökkäyksiä edelleen terrorisoi väestöä. Käsi Aston korkea edustajamme on vahvasti tuominnut mielivaltaiset tuhansien siviiliväestön murhat ja tämän Bornon valtion kidnappaustapauksen. Me edelleenkin vaadimme välitöntä, ehdotonta koulutyttöjen vapauttamista ja ne, jotka ovat tästä vastuussa, heidät pitää viedä oikeuden eteen. Ajattelemme myös tyttöjen perheitä. Heidän täytyy olla epätoivoisia, kun ja odottavat kiihkeästi, että lapset palaavat turvasti kotiin. En nyt pysty edes kyllä kuulemaan omaa ääntäni täällä. Has... Väkivalta Nigeriassa on kantanut raskaan veron. Olkaapa hyvät nyt. Kunnioituksesta komissaria kohtaan. Pyydän hiljaisuutta salissa, jotta voimme jatkaa tätä keskustelua ja sen jälkeen voidaan aloittaa äänestykset. Väkivalta on saanut väestön kärsimään suuresti. Vuodesta 2009 kapinallistot aiheuttaneet yli 5000 ihmishengen menetystä ja puoli miljoonaa suurin piirtein on joutunut jättämään kotinsa. Tuhansia kouluja, satoja kouluja ja hallitusrakennuksia on tuhottu. Ja tämä on ollut tuhoisaa jo ennestään heikolle taloudelle kaakkoisessa maata. Vieläkin huolestuttavampaa on, että tämän vuoden alusta hyökkäykset ovat olleet lähes päivittäisiä ja tammikuusta eteenpäin 1500-2000 viatonta ihmistä on menettänyt henkensä. Heidät on tapettu. EU on listannut Boko Haramin terroristijärjestöksi viime kuussa. Päivä sen jälkeen, kun YK nimitti heidät terroristiksi. Tämä osoittaa, että EU on päättäväinen ja tiukasti tuomitsee tämän ryhmän rikollisen toiminnan, joka on sietämätöntä ja se kohdistuu sekä kristittyihin että muslimeihin. Perussyyt väkivallalle ja ääriliikkeelle ja radikaaliselle otetaan jatkossakin huomioon EUn kehitysrahaston kautta. Uusi rahasto tulee keskittämään toimintansa aivan erityisesti maan pohjoisosaan tukien terveys- ja energiasektoreita EU on läsnä myös Nigeriassa ja antaa humanitaarista apua Ekon myötä ja viisi miljoonaa euroa on annettu pohjoisen islamilaiselle valtiolle, erityisesti kun on reagoitu jatkuvaan elintarvikekriisiin mitä tulee poliittiseen aspektiin, ihmisoikeudet edelleenkin ovat meille kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä Nigerian kanssa, mukaan lukien säännölliset ministeritason vuoropuhelut, mahdolliset ihmisoikeusrikkomukset, joihin Niger, Nigerian sotilasjoukot ovat syyllistyneet, täytyy tutkia. Ne, jotka ovat tästä vastuussa, heidät pitää viedä oikeuden eteen EU on Nigerian hallituksen kansallisten rinnalla, kun taistellaan väkivaltaa ja terrorismia vastaan ja toimitaan ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteiden puolesta. Me teemme työtä Nigerian viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin lopettaa väkivallan kierre tässä on mukana monenlaisia toimia, poliittista vuoropuhelua ja kohdennettua tukea, jossa keskitytään